julkisuus. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle neljäksi minuutiksi. Yes, thank you, chair. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus tällaisen lyhyen keskusteluun aiheesta, joka on avoimuus. Ja haluaisin aloittaa lainaamalla erästä suosikki TV-sarjan, jonka nimi on Just Prime Minister Sir Humphrey Appleby, sanoo pääministerille avoin hallinta, vapaa tiedonsaanti. Meidän pitäisi aina kertoa lehdistölle avoimesti ja suoraan se, minkä voisi saada jollakin muulla, jotakin muuta kautta helposti tietoonsa. Se on se asenne, joka pitkälti on EUn toimielimillä tänään. Ja hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että kansalaisten luottamus on kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla, joten nyt on se hetki, jolloin meidän on tehtävä EUn toimielimistä avoimempia ja antaa kansalaisille enemmän luottamusta. On tarpeen kehittää avoimuuden kulttuuria, koska puoli, noin 50 vuotta Euroopan integraatioprosessia ovat ajaneet diplomaatit ja viranomaiset, virkamiehet ovat tehneet erinomaista työtä, mutta se on mennyttä. Diplomaatit, heillä on salailun kulttuuri, heillä ei ole mitään avoimuuden kulttuuria. Ja nyt me olemme poliittisessa unionissa, kansalaisten Euroopassa. Ja se merkitsee sitä, että avoimuus on avainelementti siinä työssä, jota me teemme. Ennen kuin nyt tartun yksityiskohtiin, tässä, jotka liittyvät tähän mietintöön, joka hyväksyttiin kansanvauksen valikunnassa, josta huomenna äänestetään täysistunnossa, Muutama sana EVPn vaihtoehtoisesta päätösmaesityksestä. Se yllättää minua, koska näyttää siltä, että se ei suinkaan vahvista avoimuutta, vaan päinvastoin rajoittaa sitä. Ja minusta se on yllättävää, koska EPP-ryhmässäkin on jäseniä, jotka tulevat avoimuuden perinteestä. Itse asiassa juuri nämä kansalaisuudet ovat ajaneet Euroopassa unionissa avoimuutta. Ja jos nyt sitten kohtaa johdatuskappaletta C Euroopan kansanpuolueen vaihtoehtoisessa päätöksessä, koska täytyy sitä, että siinä ei pidä kovinkaan älykkäänä kansalaisia, kun sanotaan, että lainsäädäntöprosessi on hyvin mutkikas ja se vaatii sitä, että on paljon valmistelevia salaisia asiakirjoja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä lainsäädäntöprosessille. Se vaikuttaa siltä, että älkääpä te nyt pieniä päitä, ne suinkaan vaivatko näillä asioilla, koska kyllä me päätämme asiat suljettujen ovien takana. Tässä jälleen kerran lainaisin tätä kyllä pääministeri ohjelmaa, jossa tämä Appenbury sanoo, että totta kai kansalaisia demokratiassa on oikeus tietää, ja se Humphrey vastaa, ei, Heillä on oikeus olla tietämättömiä. Tieto merkitsee vain mutkikkuutta. Tietämättömyydessä on tiettyä arvokkuutta. No, saattaa olla tämä kelpaa TV-komediasarjaan, mutta ei suinkaan voi olla se tapa, jolla politiikkaa harjoitetaan Euroopan unionissa. Ensinnäkin me e, suosittelemme nyt sitä, että välittömästi pyritään tarkastamaan uudestaan säädöstä 1049-2001. Se on todella tarpeellista. On uskomatonta, että komissio ja neuvosto pyrkivät estämään etenemistä asiasta. Toiseksi avoimuuden täytyy olla sääntö ja salailun täytyy olla poikkeus. Näyttää siltä, että käytäntö tällä hetkellä on toisinpäin. Me olemme tehneet muutamia käytännönläheisiä suosituksia. Ensinnäkin jokaisella eu toimielimellä lukaan luettuna tämä parlamentti täytyy olla virkamies, joka vastaa avoimuuskysymyksistä. Meillä on tällä hetkellä paljon virkamiehiä. Kyllähän voimme asettaa jonkun varvomaan tätä prosessia, tekemään suosituksia ja huolehtimaan siitä, että kehitetään tällaista avoimuuden kulttuuria. Toiseksi se, että kun meillä on nyt hyvin laaja, meillä on laaja kokemusta sovittelusta tuomioistumissa, missä me tarvitsemme kevyempiä prosesseja, jolloin voidaan asettaa kiistanalaisiksi päätös, jossa evätään asiakirjojen saatavuutta, koska ei ole hyvä, että me nyt vuosikaudet keskustelemme näistä asioista jossakin tuomioistuimissa. Puhemies, tulen kohta puheenvuoron loppuun. Ja lopuksi me tarvitsemme parempia menettelyjä asiakirjojen luokitteluun ja siihen, että pyydetään kokouksia suunnittelun vielä takana. Nyt tämä on sellainen prosessi, josta päättävät korkean tason virkamiehet. Me haluamme säädöksen, joka, jossa ovat selkeät sääd- kriteerit siitä, miten luokitellaan asiakirjoja riippumattoman elimen valvomaan tätä prosessia. Uh, Kiitoksia edustaja Int Welt. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Koratsa Biel. Grazie Presidente. Public access to document is essential. Kiitoksia. Asiakirjojen julkinen saatavuus on tärkeää, jotta voimme ylittää tuon sillan EUn ja kansalaisten välillä. Kansalaisilla on oikeus tietää, miten päätöksiä heidän puolestaan tehdään. Ja täytyy saattaa meidät vastuuseen tästä. Heidän täytyy tietää, tai heillä on oikeus tietää, miten julkista rahaa myönnetään ja käytetään. Ja nyt on osoittaa täysi sitoumus avoimuudelle. Ja olen ylpeä siitä, että parlamentti on eturintamassa ja että suurin osa näistä keskusteluistamme on julkisia ja menevät verkkoon. Mutta meidän täytyy tehdä myöskin enemmän, myöskin muiden instituutioiden osalta. Tästä syystä todellakin vetoan komission ja jäsenvaltioiden suuntaan ja neuvoston suuntaan, että he etenisivät tämän asetuksen kanssa parantaisivat asiakirjojen julkista saatavuutta kaikissa toimielimissä. Meidän täytyy avata ovemme, täytyy rohkaista kansalaisia osallistumaan enemmän täytyy antaa heidän tuntea olevansa osa yhteisöä, missä päätökset tehdään heidän puolestaan demokraattisella tavalla. Pyrkikäämme tekemään yhteistyötä demokraattisella ja avoimella, avoimella Euroopalle. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Cashmanille. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella Sofia erinomaisesta työstä, josta voisin sanoa, että se jatkaa sitä uudistusta, jota minä olen pyrkinyt tekemään parlamentin puolesta. On surullista, että vaikka parlamentti on valmis kompromisseihin, tätä edelleenkin jarrutetaan komissiossa ja neuvostossa, mutta olen kuitenkin toiveikas, kun nyt katsomme Sofin mietintöä, siinä mennään Tämä on ehkä hiukan enemmän tällaista eturintaman toimintaa, joka lähettää viestin <clears throat> komissiolle ja neuvostolle, että parlamentti kenties on ottamassa vähemmän maltillisen kannan ja lisää vaatimuksiaan avoimuuden suuntaan. Ja on todellakin suuri häpeä, mutta ei yllättävää, että osa Euroopan kansanpuolesta on pyrkinyt hyvän pohjaa pois tältä mietinnöltä ja tätä uudistusta, koska se, mitä me tarvitsemme, on lisää avoimuutta, eikä vähemmän. Ja sanoisin nyt, Eli vaikka Rouva Somerille, mitä te oikein pelkäätte? Onko jotakin pelättävää sinä, että kansalaiset vedetään mukaan? jos haluatte edes, että olette, haluatte, te pelkäätte demokratian, luopukaa tästä tehtävästä, koska demokratia on sitä, että ollaan vastuullisia. Ja lopuksi vielä, meidän pitää katsoa yhtä ongelmaa, joka ei ollut tässä esillä, nimittäin se, että kansalaisjärjestöihin kohdistuu ras, rasite siinä, että ne tulevat kovasti pyytämään asiakirjan saataville, joka vie pohjaa niiden mahdollisuutta tehdä työtään. Minä suosittelen tämän talon hyväksytävästä tätä mietintöä ja toivon, että vedetään pois vaihtoehtoinen päätösomistys, joka ei aja demokratian etuja sydämessään. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Cashman. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Suitsa. Hvala prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo Paljon kiitoksia. On totta, että kansalaisten luottamus on hyvin alhaisella tasolla ja tästä syystä avoimuutta todellakin tarvitaan, mutta niin pitkälti kuin minä tiedän jäsenvaltioissa on olemassa oikeus saada tietoa ja tämän lain pohjalta kansalaisilla on oikeus saada kaikki asiakirjat käyttöönsä. Toivon, että näin todellakin on myöskin Euroopan tasolla. Uskon ja toivon, että me annamme myöskin kansalaisille mahdollisuuden saada kaikki tiedot käyttöönsä, jotta he myöskin tietävät, miten julkista rahaa käytetään. Tämä on tarpeen. Näin me saamme kansalaiset enemmän mukaan osallistumaan ja todellakin näin saamme heidät myöskin äänestämään. Tämä on mielestäni tapa tehdä näin ja, ja tästä syystä pyydän, että tässä saataisiin lisää avoimuutta. Kiitos. Edustaja Kelly. Yeah, this is very... Puhemies, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja selvästikin aikana, jona me elämme, yleisö aivan oikeastaan haluaa lisää tietoa, lisää julkisuutta, haluaa sitä, että asiakirjat ovat saatavilla – ja että ne ovat helposti saatavilla, niin eikä niitä, niistä jouduta kamppailemaan, mutta tämä täytyy ensisijaisesti olla sellaista, että otetaan huomioon se, miten toimimme parlamentissa, mutta pitää katsoa, miten muut toimimme toimivat. Sofia puhui tästä, kuten Michael ja Anna-Maria, hän mainitsevat Euroopan kansapuolen. Minä olen nyt välittömästi mukana tässä kysymyksessä. Olen kuullut kommentit tässä halutaan tehdä eroa asiakirjojen saatavuuden ja, ja, ja sen menettelyjen saatavuuden välillä. Tämä varmastikin jotain sellaista, mikä vaatii lisäkeskustelua, mutta voisi olla hyvä asia, jos saataisiin kautta talon sopimus joka koskisi laajempaa julkisuutta ja siitä, mitä se on ja mitä asiakirjoissa kosketaan, mitkä asiakirjat saatetaan kansalaisten saatavilla kaikkina aikoina. Paljon Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pitsola. Transparentnost rada i rezultata tijela javne uprave te javna dostupnost informacija. Avoimuus, julkisviranomaisten työn avoimuus, tämä on ennakkoedellytys paremmalle viestinnälle kansalaisten suuntaan ja näin voidaan myöskin olla tehokkaampia. Tiedonsaantioikeus on oikeus, joka kaikilla kansalaisilla tulisi olla, varsinkin kun asiakirjojen saatavuus on yksityisyydelle huono asia. Tästä syystä meidän pitäisi ryhtyä toimiin Euroopan tasolla ja pitäisi välttää se, että saataisiin aikaiseksi jotakin hämäriä sääntöjä. Meidän tulisi rakentaa yhteiskuntaa siten, että voimme tiedottaa kansalaisille ja näin voimme myöskin auttaa heitä tekemään päätöksiä, jotka he tekevät tietojen pohjalta. Me tarvitsemme avoimemman järjestelmän ja meidän tulisi tukea tällaista yhteiskuntaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tomasic. Kiitos. Minä voin tukea mietintöä, koska uskon, että ei voi olla kompromisseja silloin, kun on kysymys avoimuuden periaatteesta. Poliittisten elinten ja julkisten toimielinten toiminnan, samoin kuin rahoituksen täytyy olla Euroopan kansalaisten nähtävillä ja julkisuuden nähtävillä, joille me kaikki olemme vastuussa. On ironista kuitenkin, että parlamentti, joka pyrkii hyväksymään oman aloitteisen päätöslauselman asiasta ja tekee sen vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tämä talo äänesti sen puolesta, että laitetaan artiklan 147 jatkamista työjärjestyksessä, jossa eh, lykätään eh, tietojen julkisatamista äh, Kroatiassa, koska tällä hetkellä Kroatian kansalaisilla on saatavilla vain puolet asiakirjoista omalla kielellään, joten kehottaisin kaikkia kollegoja äh, lopettamaan Kroatian kansalaisten ulkopuolelle jättämisen tässä yhteydessä, että teemme parhaamme, jotta varmistamme sen, että he voivat täysin saada tututtua EUn asiakirjoihin ja EUn liittyviin tietoihin omalla kielellään. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Somme. Hyvä puhemies, myöskin EPP haluaa avoimuutta. Me olemme aina puoltaneet sitä, mutta avoimuuden täytyy loppua siinä kohdassa, missä tietosuoja vaarantuu. Ja edustaja Inetfeld, tehän aina puolatte tietosuojaa ja myöskin herra Cashman tätä vaati. Ja se ei onnistunut vuosien ajan. Ja olen iloinen, herra Cashman, että lähdette parlamentista, niin kuin kuulin, ehkäpä sitten pääsemme tässä vihdoin eteenpäin te sekoitatte asiakirjojen saatavuuden menettelyjen saata, tietojen saatavuuteen. Ja kyllä, lainsäädäntöprosessi on monimutkainen ja on olemassa vaihe, jota ei tulisi aina julkistaa. Ne ovat trilogit. Ja arvoisa esittelijä, te ette ilmeisesti ole olleet mukana tällaisessa kolmikannassa, koska sitten tietäisitte, että avaisitte lobbaajille ovet, jos tässä antaisitte täydet mahdollisuudet saada asiakirjoja. Te, te haluatte näitä kilpailutietoja antaa, sisäisiä hallintotietoja haluatte antaa eteenpäin ja nämä ovat asioita, jotka menevät liian pitkälle. Ja, ja tämä tietysti myöskin vaarantaa sitten työntekijöiden tiedot. Te ette pyrkinyt puhumaan EPPn kanssa päinvastoin. Kolleganne eh, Cashman todellakin jyräsi teidät, koska hän eh, ilmeisesti myöskin kirjoitti tämän mietinnön. Ja tästä syystä EPP on tehnyt oman päätöslauselman, joka meidän mielestämme eh, käsittelee tätä asioita paremmin. Paljon kiitoksia. Mrs. Sommer. Edustaja Sommer. Haluatteko kuulla kysymyksen edustaja Inet Feldiltä? Kyllä, selvä. Olkaa hyvä. Well, first of all... Ensinnäkin, sallikaa minun sanoa, että minä itse asiassa en ole iloinen siitä, että Ra Cashman lähtee täältä, kun hän on tehnyt erinomaista työtä 15 vuoden ajan. Toiseksi, minä olen puhunut EPPn kanssa. Itse asiassa minä olen tukenut monia tarkistuksia, joita kolleganne Koratsa Bild teki. Ja kysymykseen teille kuuluu, ettekö te ajattele, että kansalaiset itse ovat parhaita määrittämään sen, mitä tietoa heidän pitäisi saada ja mitä tietoa heidän ei pitäisi saada. Miksi te kieltäydytte tämän tyyppiseltä avoimelta? Esimerkiksi sitä, että kaikki on avointa, mutta tällä hetkellä salailu näyttää olevan sääntö. Ja minulla on kokemusta kolmikantaneuvottelusta, minulla on kolmikant, kokemusta myöskin tuomioistumista, josta on pyrkinyt ajamaan enemmän avoimuutta. Onko teillä tällaista kokemusta, Rova Somaa? Olkaa hyvä saatte vastata. Niin arvoisa kollega, olen 15 vuotta ollut parlamentin jäsen. Olen ollut erittäin vaikeissa kolmikantaneuvotteluissa, hyvin kiistanalaisissa aiheissa ja siellä on ollut äärimmäisen paljon lobbaajia myöskin mukana. Tästä syystä tiedän tarkkaan, mistä puhun. Ja Kyllä, te hyväksytte EPPn tarkistuksia, kollega Koratsa Bilden. No miksi? Koska hän on yksi niistä, joka on samaa mieltä teidän kanssanne, mutta ette ollenkaan käsitelleet muita EPPn tekemiä tarkistuksia. Tästä syystä on oikein, mitä minä sanoin. Teillä on tuollainen absoluuttisuusvaatimus, mutta te ette kuitenkaan ymmärtänyt tätä. On olemassa toinenkin totuus ja se on sellainen, että kyllä, totta kai täytyy julkistaa mahdollisimman paljon, mutta kaikkea ei voi kuitenkaan julkistaa kaikkea sitä, minkä te haluatte. Paljon kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komission jäsen Borgille. Kiitos, herra puhemies. Arvoisat jäsenet, haluan kiittää esittelijä Rova Intveltia siitä, että hän on korostanut sitä, miten tärkeä avoimuuden periaate on – demokraattiselle osallistumiselle ja sille, että edistetään luottamusta kansalaisten piirissä Euroopan unionin toimielimiä. Varmastikin on yhteinen vastuu neuvostolla, parlamentilla ja komissiolla valmistaa asianmukainen avoimuus näissä toimielimissä. Ja tämä yhteinen vastuu, joka toimielimillä on, koskee myös erästä merkittävimmistä välineitä. Tällä on nimittäin asiakirjojen saatavuutta, jota säädellään asetuksia, joka koskee asiakirjan saatavuutta. Ja komissio esimerkiksi on käsitellyt yli 6000 asiakirjojen saantihakemusta vuosittain. Se osoittaa sen, että kansalaiset ovat yhä enemmän tietoisia oikeuksistaan tällä alueella, ja komissiossa on toimielimen edelleenkin, joka käsittelee suurinta määrää asiakirjojen pyyn, asiakirjapyynnöstä. Yli neljä viidestä pyynnöstä myönnetään jo ensimmäisessä vaiheessa. Ja, ja ja hylättyjä on noin 200 vuodessa. Komissio haluaa edelleenkin sitoutua asiakirjojen saatavuuteen niin pitkälti ja myönteisesti kuin mahdollista. Tässä komissio kuitenkin ottaa täysin huomioon eh, Euroopan tuomi, unionin tuomioistuimen eh, eh, käsittelypäätökset, joista, joihin esittelijä on viitannut. Esittelijä korostaa kovasti kolmikantaneuvotteluja. Ajattelen kolmikantaneuvottelujen merkitystä menettelyissä. Päävastuu onkin lainsäätäjillä – löytää ratkaisu avoimuuteen tällä alueella. Komissio on sitä mieltä, että lainsäädäntöprosessi pitäisi saada avoimeksi helposti ymmärrettäväksi, mutta pitää löytää oikea välimuoto lainsäädäntöprosessin tehokkuuden lain ja avoimen välillä. Intveltit on valmis yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa katsomaan asiakirjojen saatavuuden tilannetta, jotta tilanteissa saadaan vertailukelpoisia. Mitä tulee sitten asiakirjan saattavuutta koskevaan asetukseen, komissio tulee keskustelemaan kummankin tahon kanssa tästä asiasta. Kiitoksia. Komission jäsen Borg. Keskustelu on päättänyt. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava asia esityslistalla on vetomus on edustaja Vauensan mietintö vetomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemät asiat. Annan puheenvuoron esittelijälle